Ja colleagues. Hyvät kollegat, pyydän nyt, että istuudutte paikoillenne. Hyvää huomenta kaikille. Ovatko äänestyslistat kunnossa? Tarvitaanko vielä lisää aikaa valmistautumiseen? Onko äänestyskortit mukana? Onko sinulla äänestyskortti? Loistavaa. Tuohan on uutinen. Nyt, nyt suoritetaan koeäänestys. Tarkistetaan, että koneet toimivat. Joten äänestyskortit esiin. Nyt tehdään koeäänestys. Äänestäkää. Can I... Okay, yeah. Still for colleagues to vote. Neljä. Henkilö ei ole vielä äänestänyt. No niin. Kaikki ryhmät ovat täysilukuisia. Hyvä. Äänestys päättyy. Nyt sitten olemme hieman muuttaneet järjestystä. Aloitamme Emmanuel Morellin mietintöluonnoksesta, joka liittyy veroviranomaisille toimitettaviin rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin. Onko kaikilla oikea paperi edessään? Voimme aloittaa tarkistuksesta 41 puolesta äänet. 41 siis vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänet menivät tasan. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan. Luulen, että se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty, luulisin. Tarkistetaan. 49 koneäänestys. Äänestys päättyy. Se oli hyväksytty. Hyvä, että tarkistettiin. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 51 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti, koska tässä on varmaan sama enemmistö kuin aiemmin. Kaksi kollegaa on vielä äänestämättä. Äänestys päättyy. Tasapeli. Hylätty. Siis tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan. Tarkistan koneisesti. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta kakkonen siis seuraavalla sivulla. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan. Tarkistan koneisesti. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. Äänestäkää ihmeessä, tämä on tärkeä asia. Jarvas chair, not a whip. Sinä olet varapuheenjohtaja etkä mikään piiskuri. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä, yhdellä enemmistöllä. Tarkistus 31 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 32. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 33. Puolesta vastaan. Tarkistan koneisesti. Tarkistus 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhden äänen enemmistöllä 34. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Luulee, että kansanpuolueen puolesta, mutta tarkistetaan tietystikin, mikä sitä toivotaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämä oli siis 36, eikö totta? 37 puolesta. Ei kun. Mutta eikös 35 mennyt jo? Niin, koneäänestys oli kohdasta 36, tarkistus 36. Siinä 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 39 puolesta vastaan. Luulen, että se hyväksyttiin. Tarkistetaan vielä 39. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty yhden äänen enemmistöllä 40 sitten puolesta vastaan. Tarkistan koneisesti. Tarkistus 40. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko teksti näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48 puolesta ei tyh, ei vastaääniä. Sitten koko päätös on sama teksti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 51 puolesta ei vastaan ja kaksi tyhjää ääntä. Mietintö on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Now we vote uh, on the... Nyt äänestämme suullisen kysymyksen tekstistä. Suullinen kysymys. Eli johdanto alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kysymys yksi, alkuperäinen teksti puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kysymys kaksi, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kysymys kolme, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Äänestys koko tekstistä näin muutettuna puolesta. Ai, sähköisesti anteeksi, äänestys alkaa. äänestyskin. Vote is closed. Äänestys päättyy. 44 puolesta, 4 vastaan, 5 tyhjää hyväksytty. Nyt menemme päätöslauselmaa luonnokseen Basel kolmosen viimeistelystä. Kompromissi en puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Kompromissi P. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Q puolesta, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Minä näin tuolla plussan. No ei tämä tarkistus ollutkaan niin kauhean tähdellinen. Suullinen tarkistus, olet ihan oikeassa. Minä sanoin kahdessa osassa, vaikka oikeasti tarkoitin suullista tarkistusta. Nyt äänestetään suullisesta tarkistuksesta, olette ihan oikeassa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt kompromissi ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. course uh, of uh, uh, compromise. Kompromissi B hyväksyttiin suurella enemmistöllä jopa. Kyllä, kyllä. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 77 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 78 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi V puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2V. Siinä on nyt neljä osaa. Ensimmäinen osa on se, ensis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ah, we vote separate. Yeah, okay. Ah, tästä äänestetäänkin erikseen. Eli Ensimmäinen osa ilman sanaa strong, vahva. Toistetaan tämä äänestys. Minä luulin, että tästä olisi äänestetty myöhemmin, mutta tämä on ihan viime hetken muutos. It already excludes the sentence which has the word strong in it, so the first part is unaffected. Yeah, unaffected, so... Aha, minä olinkin oikeassa, minä olinkin oikeassa. Ensimmäinen osaan, ensimmäisen osaan lisäys ei vaikuta ollenkaan, eli se on juuri sellainen kuin millaisena näette sen puolesta. No sehän jo hyväksytti, mutta muuten oli sitä, eli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa. Siihenkään muutokset eivät vaikuta. Eli toinen osa on kahdessa osassa. Siis toinen osa ilman sanoja strong, ilman sanaa strong. Toinen osa ilman sanaa strong puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme kolmantena osana sanasta strong puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt neljännestä äänestä, ää, osasta äänestämme puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä kolmas osa. Äänestys alkaa in our vote. No, there was a first part. This is the last sentence, what we are voting now. Eli nyt on sitä viimeisestä lauseesta. CCF. Tuliko selväksi, mistä äänestetään? Viimeisestä lauseesta. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt mennään kompromissiin Y. A, mutta 91 on poistettu. Eli Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AA kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan. Tarkistetaan tämä toinen osa-äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty on yhdellä äänellä. Tarkistus 108 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 111 puolesta vastaan tarkistetaan 111. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. E Pekö puoltaa? No tarkistetaan, tarkistetaan. Eli 112 on kyseessä. It's a pleasure. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 15 alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestetään sitaattista 1-9 blokkina puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tastus 1 puolesta. Vastaan tarkistetaan. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vast- puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti sitaatti kymmenen Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitaatti 11.15 blokkina puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hieno voitto. Jälkikäteen juhlitaan. Sitten sitaattit 16.18 blokkina puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 on vedetty pois, <clears throat> joten äänestetään alkuperäisestä tekstistä johdantosan kappale A. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale B, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jo suullinen tarkistus johdantosan kappaleeseen EA Aldelta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan. Tarkistetaan 23. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 25 puolesta vastaan. Pitäisi olla sama enemmistö, mutta äänestetään. Tarkistetaan nyt. Äänestetään sähköisesti. Äänestys alkaa 25. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti johdantosan kappale G puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi I Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä toinen osa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42 ei äänestetä. Joten nyt me äänestämme nimenhuutoäänestyksenä tekstistä. Näin muutettuna äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eli 42 puolesta 5 vastaan, kolme tyhjää, päätöslausuma on hyväksytty. Nyt menemme lausuntoluonnokseen rakenneuudistusohjelmasta Kostas Maridis. 27. Tarkistus 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 112 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 113 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan vastaan. Tarkistetaan 117 koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 118 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130, 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 165. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan hylättiin kai. Tarkistetaan. 166. Äänestys on päättynyt, hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi C kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 194 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 197 puolesta vastaan. Tarkistetaan 197, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt, hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Luulen, että hylättiin, mutta katsotaan vielä. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi E puole, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ai niin, kolmonen hyväksyttiin, niin 50 jo raukesikin. Sitä ei tullut äänestää, joten nyt mennäänkin neloseen. Tarkistus neljä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Se hylättiin, joten 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tarkistetaan, kun en nähnyt EFDD, tämä 55. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Ylätty. 56 puolesta vastaan tyhjä. Ylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Ylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6. Siihen on suullinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 äänestittekö siitä? Luulin, että hypättiin yli. Mielestäni sitä ei ole kyllä tässä katettu. 59. 59 raukesi, koska 58 hyväksyttiin. Jaaha, kiitos, kiitos. No niin, ja tämän suullisen tarkistuksen jälkeen, joka liittyy kuutoseen, mennäänkin sitten suoraan tarkistukseen 77. 77 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa 77. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta vastaan. tyhjää. Tarkistetaanpa 90. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 94. Puolesta 94 vastaan. Hylättiin, mutta tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hylättyhän se oli. Joten 95 puolesta vastaan. EPP vastustaa ja Tarkistetaan, tarkistetaan, tarkistetaan. 95 en oikein näe tulosta. Tässä oli hiukan hämmennystä. Kädet eivät nousseet. Selvästihan se oli hylätty, juu. Äänestys on päättynyt, hylätty. 96 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 97 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tarkistus. 100 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt, hylätty. Tarkistus 10 ja 102 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 101 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty, 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 100, eh, tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 108 puolesta vastaan tyhjää tyhjää ylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 on vedetty pois, joten loppuäänestys tekstistä näin muutettuna nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 40 puolesta, 8 vastaan, yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle. Ja näin olemme päättäneet äänestykset ja kokouksen. Ja seuraava kokous on maanantaina 28. marraskuuta kello kolmesta puoli seitsemään ja tiistaina vielä koko päivän. Kiitos oikein paljon. Kokous päättyy. So